Herr hat mir... Herra Bari on ilmoittanut 29.9.2012 alkaen vetäytyvänsä parlamentin tehtävissä ja parlamentti panee tämän merkille ja artiklan, työjärjestyksen artiklan 4 mukaan toteaa tämän. Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että 30. alkaen e, herra Madeleinin korva Rova de Kame. Ja muistutan, että artiklan 3 kohdan 2 nojalla hän voi osallistua parlamentin ja sen elinten osallistumiseen täysin valtuuksin niin kauan kuin mitään huomautettavaa tulee ja koska hän on ilmoittanut kirjallisesti, että hänellä ei ole mitään sellaista tointa, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentissa työskentelemisen kanssa. Oikeusasianvaliokunta on